thank you for the opportunity to speak on the issue of personal protective equipment. Kiitoksia, että voin puhua henkilönsuojelaitteista. Toistaiseksi on tehty mielenkiintoinen tutkimus siitä, kuinka sisämarkkinat toimivat yrittäjien ja kuluttajien kannalta 28 jäsenvaltiossa. Komissio, parlamentti ja neuvosto kuinka ne reagoivat. Tätäkin on tarkasteltu. Lisäksi on tehty tapaustutkimus, joka osoittaa, kuinka on tärkeää istua neuvottelupöydän ääreen Parisen viikkoa sitten monet näkivät, kuinka järkyttäviä kuvia, kuvia näimme turkkilaisesta tehtaasta, joka valmisti tuhansia väärennettyjä pelastusliivejä. Sen sijaan, että olisi autettu ihmisiä kellumana liiveillä, nämä liivit todennäköisesti olisivat varmistamatta varmistat sen, että henkilö hukkuu, jotta voidaan välttyä vaarallisilta tai väärätiltä laitteilta, jotka pääsevät markkinoille. Euroopan unionin täytyy luoda yhteiset normit, jotka liittyvät henkilösuojalaitteeseen 25 vuoden ajan. Olipa sitten kyse turvavälineistä, pelastusliiveistä tai muista, joita käytetään monella työpaikalla. On varmaa, että kollegat muistavat hiljattaisen Ebola-kriisin. Silloin PPP-henkilösuojelaitteet olivat tärkeitä, niillä suojattiin lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Ja silloin kun henkilösuojelaitteet epäonnistuvat tehtävässään, henget, henki saattaa olla vaarassa. Kyse pelkästään valmistajan vastuusta, vaan myöskin tuojien ja jakelijoiden vastuusta. Tämä helpottaa myöskin markkinavalvontaviranomaisten työtä, kun ne pyrkivät jäljittämään vaarallisia tuotteita ja poistamaan markkinoilta. Se, että yhteiset normit Euroopassa saattaa auttaa valmistajiakin varmistamaan myynnin muuallakin maailmassa, ja tämä lisää meidän omaa kauppaamme. Tekniset muutokset mietinnössä, joista nyt tänään keskustelemme, auttavat yksinkertaistamaan asioita ja uudenaikaistamaan asioita, kun se 25 vuotta kestää lainsäädäntö. Tämä on hyvä asia kuluttajien ja valmistajien kannalta ja myöskin markkinatoimijoiden kanssa koko valmistusketjun ajan ollessa kyseessä. Kun on kyse yhteismarkkinasta, niin kysytään, kuinka paljon harmonisointia tarvitaan. Komission alkuperäinen teksti ehdotti sitä, että lisättäisiin soveltamisalaa koskemaan myöskin kotitaloissa käytettyihin hansikkaisiin suihansikkaisiin. Nyt tarvitaan selkeä analyysi siitä, mitä kustannuksia hyötyä tästä koituisi. Mitään vaikutusarvioita ei ollut tämän soveltamisalan laajentamisen osalta. Lisäksi en usko myöskään, että tarvitsemme EU-tason sopimusta, joka liittyy siihen, miten me kotona käytämme käsissämme, kun tiskaamme. Minä menin politiikkaan, jotta pääsisin pois keittiöstä, enkä laatisi sääntöjä, enkä tullut tänne laatimaan sääntöjä sen osalta, mitä ihmiset tekevät oman tiskipöytänsä ääressä. Parlamentin sisämarkkinavaliokunta hylkäsi komission tämän ehdotuksen siellä ei haluttu laajentaa tätä koskemaan myöskin kotitaloushansikkaita. Neuvoston puolella 28 hallituksen edustajat keskustelun jälkeen sopivat tai suostuivat enimmäkseen siihen, mitä parlamentin halusivat. Nyt EU-lakia ei tule tiskihansikkaita varten, eikä EU-laki, joka koskee käsitekoisia, käsikutoisia tuotteita, joita nähdään aina joulumarkkinoilla. 27 näistä ministereistä äänesti suurella enemmistöllä sen puolesta, että nyt laaditaan EU-laki, joka koskee tehdastekoisia uunikintaita. Minä en näe henkilökohtaisesti tarvetta, mutta minä kyllä arvostan heidän demokraattista päätöstään. Monissa maissa, mukaan luettuna minun maassani, on jo markkinanormit tätä tuotetta varten, joten en usko, että tämä erityinen elementti millään tavalla lisää kuluttajille kustannuksia, joten kyllä tämä minulle sopii. Tämä demokraattisesti valittujen hallitusten tekemä päätös. Joten hansikkaat pois, ainakin tiskihansikkaat. Toteaisin, että kun ollaan neuvottelupöydän ääressä, olemme tehneet sata tarkistusta lainsäädäntöön. Olemme yksinkertaistaneet sitä, tehneet sitä vähemmän byrokraattista ja kuitenkin samalla varmistamme elämän kannalta tärkeistä tärkeiden suojavälineiden turvallisuuden ja tämä myöskin lisää EUn kauppaa. Ja sitten esittelijä Stiller. Kiitoksia komissiolle neuvostolle yhteistyöstä näissä kysymyksissä. Nyt jos te olette kokanneet kaasulla tänään, niin varmasti olette tutustuneet tällaisiin jokapäiväisiin kotitaloustuotteisiin ja näitä voidaan myydä tosiaan kautta Euroopan. Tässä on äh, yhteistyö edessä ja äh, meillä on äh, kaasu, lämmittimiä, kaasu, helloja, uuneja ja nämä ovat tuotteita, jotka kattavat yli 500 miljoonaa Euroopan kansalaista. Ähm, meillä on tietyt menettelyt, joita pitää noudattaa ja niiden pitää olla yhtenäiset kaikissa jäsenvaltioissa. Huomenna hyväksytään lopullinen teksti, joka tuli kolmikantaneuvottelusta ja toivottavasti olette sitä mieltä, että saamme aikaan hyvän kompromissin kaikkien osapuolten kesken. Huomenna äänestetään siis ja asetus tulee kansallisiin lainsäädäntöihin 2018 ja kaasulaitteisiin tulevat mukaan kannettavat kaasukeittimet ja vastaavat 470 miljoonaa tuotetta ja yli 30 miljoonaa yksikköä myydään joka vuosi. Ja 40 eh, miljardia euroa on summa, joka liittyy näihin tuotteisiin. 1,8 miljardia euroa liittyy eh, rahallisena summana. Meillä pitää olla mahdollisimman korkeat standardit näille kaasulaitteille EU-markkinoilla, jotta voimme varmistua siitä, että eh, turvallisuus ja terveys on, ovat suojassa. Kun puhumme terveydestä ja turvallisuudesta, haluaisin painottaa vielä hiilimonoksidikysymystä. Monet joutuvat tästä monoksidista kärsimään, mutta se on erittäin erittäin myrkyllinen kaasu. Minä olen viitannut tässä asetuksessa hiilimonoksidin myrkytyksiin ja olen tyytyväinen, että se tulee lopulliseen tekstiin. Kuitenkaan kansalliset hallitukset ja EU eivät tee tarpeeksi tässä kysymyksessä ja on tärkeää, että otetaan esiin näitä tilastotietoja yhdistyneessä kuningaskunnassa 200 henkeä vuodessa menehtyy häkämyrkytyksiin ja nämä ovat täysin vältettävissä olevia kuolemia. Brittilapset lapset 2006 kaksi lasta kuoli eh, häkämärkytykseen. Kyseessä oli nimenomaan eh, viallinen eh, lämmitin. Ja tässä tapauksessa David Hinchliff, joka oli oikeudessa, hän sanoi, että jatkossa pitää näitä kuolemia välttää oikeuskeinoin ja myös lomailijat joutuvat tämän riskin uhriksi joka vuosi. Ja e, näihin onnettomuuksiin kuolee enemmän ihmisiä kuin AIDSiin tai e, ihosyöpään. E, niin meillä pitää olla yhteiset standardit ja niissä otetaan huomioon mm, turvallisuus myös hotelleissa. Ja tämä on rajat ylittävä kysymys. Kuluttajat pitää suojata kunnolla, missä he sitten ikinä äh, majoittuvatkin. Ja äh, tässä äh, on tärkeää puuttua hotellien turvallisuuskysymyksiin. Haluaisin tosiaankin, että häkämyrkytys tulee tässä mukaan tässä meillä on tietyt suuntaviivat hotelleille ajatellen kaasuturvallisuutta. Me haluamme tosiaan erilliset äh, säännökset, jotka liittyvät äh, häkään ja äh, hiilimonoksidimyrkytyksiin ja EUn e toimet pitää ottaa vakavasti ja tämä asia on sellainen, että siihen pitää puuttua. Kollegat, toivottavasti olette sitä mieltä, että kaasuturvallisuus on hyvin tärkeä asia, samoin kuin häkämyrkytykset. Kiitoksia. And now... Ja sitten edustaja Lopez Inturis White. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen ja kiitoksia kollegoille ja tälle loistavalle yleisölle. Tällä hetkellä on noin 16 700 köysirata laitteistoa Länsi-Euroopassa ja Alpeilla ja EUlla on maailmanlaajuisilla markkinoilla ykkösasema, se tuottaa, tai se kattaa noin 70 prosenttia markkinoista. köysiratalaitteistot ovat käytössä erityisesti hiihtorinteissä ja ne antavat noin 4 miljoonaa työpaikkaa köysiratalaitteistoita käyttävät miljoonat eurooppalaiset. Nämä numerot osoittavat, kuinka tärkeää on taata kuluttajan suoja ja harmonisoida tekniset vaatimukset yksityiskohtaisesti ja selkeästi, ja joita sovelletaan yhdenmukaisesti unionin laajuisesti niin, että Euroopan äh, laajuinen taso, taso muodostuu lopulta maailmanlaajuiseksi tasoksi sisämarkkinoiden harmonisointi on meille haaste ja kuluttajansuoja niin ikään ja otamme tämän haasteen hyvin vakavasti. 51 vuodesta lähtien, kun yhtiö perustettiin, taloudellinen integraatio on ollut moottorina poliittiselle integraatiolle my- myös. Yhteismarkkinat, jotka ovat harmonisoidut, antavat paremmat mahdollisuudet toimia yrityksillemme. Eurooppaa vastustavatkaan eivät voi kieltää näitä unionin etuja. Meillä on kuitenkin vielä pitkä matka työtä tehtävänä edessämme, jotta yritykset voisivat toimia menestyksekkäästi. Näillä kolmella mietinnöllä pystymme luomaan paremmat yhteismarkkinat, jotka hyödyttävät yrittäjäystäviä. Osa järjestelmät, anteeksi, köysirata- laitteistot ovat pitkälle erikoistunut toimiala, ja sen takia ne ovat hyvin teknisiä nämä direktiivit. 2000 vuoden direktiivi on sellainen, että se on pantu täytäntöön eri tavoin eri maissa ja huomenna se kumotaan. Huomenna hyväksyttävä asetus takaa harmonisoinnin ja tällä tavoin pystymme eh, toteuttamaan poliittisen lupauksemme eh, parantaa sääntelyä ja yksinkertaistaa sitä Euroopan puitteistossa. Näillä ehdotuksilla harmonisoidaan osajärjestelmien ja turvakomponenttien vähimmäisehdot ja olennaiset vaatimukset markkinoille saattamista varten ja näitä tuotteita voidaan tällä tavoin liikuttaa vapaasti Euroopassa, koska pystytään takaamaan yhdenmukainen säännöstö ja täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa, koska jäsenvaltiot eivät voi tehdä jossain kansallisessa lainsäädännössään tiukempia tai löysempiä säädöksiä. Ja tällä tavoin taataan, että kaikki tuotteet täyttävät tekniset vaatimukset tullakseen myydyiksi eh, jäsenvaltioissa. Ei tarvita mitään transpositiotoimenpiteitä, koska kyseessä on asetus. Kuitenkin jäsenvaltiot pystyvät sääntelemään edelleenkin esimerkiksi maankäyttöä, aluesuunnittelua ja ympäristön suojelua, kuten ennenkin. Ja tällä tavoin oikeudellinen puitteisto on selkeämpi. Uusi aset, uutta asetusta ää, ää, sovelletaan selkeisiin osa-alueisiin ja siellä määritetään selkeästi poikkeukset jotka ovat esimerkiksi vapaa-ajan käyttöön tarkoitetut laitteet ja käytetyt laitteistot suljetaan pois esimerkiksi markkina- ja huvipuistokäytössä olevat laitteet, jos ne ovat yli 30 vuotta olleet käytössä. Ja viimeiseksi täytyy todeta vielä, että osajärjestelmien arviointi ja turvallisuus, turvallisuusarviointi on samanlainen kuin turvakomponenttien arviointi. Tällä tavoin arviointi ja säännönmukaisuusarviointi tapahtuu samalla tasolla sekä osajärjestelmien että turvakomponenttien osalta. Ja pyydän vielä anteeksi tulkeilta, koska jouduin puhumaan nopeasti. Ja sitten vielä komission edustaja. Kiitos puhemies arvon jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää sisämarkkinavaliokuntaa ja onnitella esittelijöitä Rova Fordia, Rova Styleria ja herra Lopez Isturis Vaittia sinikkästä työstä näiden kolmen asian suhteen. Näissä saatiin mielekäs kompromissi aikaan ja toivon mukaan kolme asetusta voidaan ensimmäisessä käsittelyssä nopeasti hyväksyä. Sisämarkkinat ja sisämarkkinan paketti ovat tärkeitä komissio. Tämä osoittaa, että tulostakin saadaan aikaan. Tämä on merkittävä askel eteenpäin, kun halutaan varmistaa yksinkertainen oikeudellinen kehys. Nämä kolme asetusta, jotka liittyvät henkilölaitteisiin, kaasulaitteisiin ja myöskin kaapeli laitteisiin kattavat merkittävän osan tuotteet, jotka tällä hetkellä liikkuvat sisämarkkinoilla. Kyse on tuotteista, joita miljoonat EUn kansalaiset käyttävät päivittäin. On erittäin tärkeää, että sisämarkkinalainsäädännöllä varmistetaan se, että tuotteet ovat turvallisia ja tietystikin, kun on kyse henkilösuojalaitteista, erityisestikin täytyy varmistaa, että suojan riittävää. Täytyy lisäksi varmistaa, että yritykset, jotka tuottavat näitä tuotteita, voivat luottaa oikeudelliseen kehykseen. Yritysten tarpeisiin vastataan ja yritykset voivat kasvaa ja voida hyvin. Oikeuden kehys on selkeä, eikä se saa tuoda liikaa taakkaa. Tämä paketti on jo merkittävä askel eteenpäin, kun me pyrimme yksinkertaistamaan sääntelyympäristöä ja maksamatta niin sanotun uuden direktiiveistä tehdään asetuksia, jotka suoraan soveltuvat kaikkiin EUn jäsenvaltioihin. Tämä merkittävästi yksinkertaista ja helpottaa yritysten elämää sen sijaan, että analysoitaisiin ja tutkittaisiin 28 kansallista lainsäädäntön siirtämislakia. Yksi yhtenäinen teksti on saatavilla kaikilla EUn virallisilla kielillä. Paketin hyväksymisen myötä olemme askelin lähempänä sitä, että saadaan toteutettua uusi lainsäädäntökehys, joka tekee sisämarkkinalainsäädännöstä paljon johdonmukaisempaa ja helpompaa soveltaa käytännössä. Uusia velvoitteita maahantuojille ja jakelijoille otetaan käyttöön. Nyt on selkeätä tehtävän asettelut ja tarkastukset on määritelty, jotka täytyy tehdä, kun tuotteita tuodaan kolmansista maista EU-hun. Uudet sähköiset liittyvät työn mahdollistavat sen, että tuotetta voidaan seurata koko jakeluketjun ajan. Paketti tarjoaa parempaa, paremmat välineet myöskin markkinavalvontaviranomaisen pystyä taistelemaan tehokkaammin tuotteita vastaan, jotka eivät vastaa EU-normeja, jotka eivät ole turvallisia. Tämän hyödyksi kaikille yrityksille koska kaikkien täytyy noudattaa samoja sääntöjä. Tämä vähentää myöskin epäreilua kilpailua. Paketin hyödyt koituvat kaikille kuluttajille ja yrityksille ja viranomaisille niin ikään. Ja sääntö on tuota selkeitä. Yksi lyhyt huomio vielä toimii elimillisistä kysymyksistä, instituutioista kysymyksistä. Neuvottelut on saatu päätökseen toimijoiden väliset sopimukset, jotka liittyvät parempaan lainsäädäntöön. Komitologiakomiteat eivät ole sama asia kuin komission asiantuntijaryhmät. Uusi toimijoiden välinen sopimus astuu voimaan pian. Tämän myötä komissio kiinnittää yhä enemmän huomiota komiteoiden rooliin. Puhemies, arvoisat jäsenet, tämän ehdotuksen näiden ehdotusten hyväksyminen myönteisellä tavalla vaikuttavat yrittäjyyteen ja kilpailukykyyn Euroopassa sopimus, joka saatu aikaan yhteislainsäätäjien toimesta hyödyttää ja tuo, tuovat arvoa yrityksille, kansalaisille ja kansallisille hallinnoille, kuten osoitin teille aiemmin. Komissio pitää hyvänä tätä nyt saatua kompressipakettia. Kiitos. Thanks and next one, Mrs. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Ajea. Kiitoksia, rouva puhemies, arvoisa komission jäsen Genkovska esittelijänä tai sosiaaliasioiden ja työllisyysasioiden valiokunnan lausunnonlaatijana koskien henkilösuojaimia muistuttaisin, että lausunto hyväksyttiin yksimielisesti ja paljon siellä asioita esitettiinkin. Me katsomme valiokunnassa, että työntekijöiden turvallisuus on äärimmäisen tärkeä asia ja otimme esille muun muassa sen, että ad hoc tai että otettaisiin huomioon, että silloin kun työntekijöille annetaan improvisoidusti suojalaitteita, niin siinä otettaisiin huomioon työntekijöiden erityistarpeet niin, että ohjeet on annettu esimerkiksi äärimmäisen ymmärrettävällä kielellä, selkokielellä. Pahoittelemme, että työllisyysasioiden valiokunnan ö, kontribuutio mietinnön laatimisessa on ollut hyvin vähäistä ja erityisesti viestintä on ollut heikolla tasolla. Kos, viestintä koskien näitä ö, suojavälineitä työpaikoilla on ollut puutteellista aikaisemmin. Toivomme, että, lau, että mietintö mietintöteksti on kuitenkin asianmukainen ja odotamme nähdäksemme sen, jotta voimme antaa sille hyväksyttään syntämme. Edustaja Rimo. Arvon kollegat, minä puhun teille nyt kansanpuolen neuvottelijana silloin kun on kyse henkilönsuojelaitteista sisämarkkinaa, että ovat tunnettuja maailmanlaajuisesti korkeista standardeistaan. Missään ei kuluttaja suilla niin hyvin kuin EU:ssa. Konkreettisesti asetuksissa on kyse erittäin korkeista äh, normeista, kun on kyse suojalaseista, kypäristä ja suojavaatteista. kyseilypannulapuista eikä tiskihansikkaista. Ne ovat laitteita, joita kaikki käytämme. Kun pikku tyttäreni tarvitsee pyöräilykypärän tai joku tarvitsee suojalasietä tai joku tarvitsee rakennustyömällä kypärän. Kaikkien täytyy, täytyy voida luottaa siihen, että mm, optimaalinen suoja on taattu. Korkeata normit tarvitaan, jotta voidaan suojella kansalaisia huonolta laadulta. On myöskin tärkeää varmistaa se, että pk-yritykset ja valmistajat saavat myöskin mahdollisuuden pistää nämä säännökset täytäntöön ilman liian suurta byrokratiaa. PK-yritykset eivät voi hyötyä parhaimmista, parhaimmistakaan säännöistä, mikäli niitä ei voida pistää täytäntöön. Hienoa, että tässä yhteydessä voin todeta, että sertifiointimenettelyitä on yksinkertaistettu, niin kuin aiemminkin. Mikäli tuote edelleenkin vastaa normeja, silloin ei tarvitse uudestaan maksaa luvan saamiseksi luvan saaminen helpottuu. Kaikille Euroopassa täytyy pyrstyä varmistamaan, tuot, ettei huonolaatuisia epäturvallisia tuotteita pääse markkinoille. Tärkeistä valvontatehtävistä ei pidä luopua. Siksi näistä syistä tuen lämpimästi tämän mietinnön hyväksymistä. Kannatan sitä. Frau Präsidentin! Ja, von persönlichen Henkilösuojelaitteita koskeva asetus ei ole aihe, josta saamme paljoakaan tunnustusta kuluttajalta. Tämä on tällainen pientä piiriä kiinnostava aihe. Tämä on kuitenkin aihe, joka on erittäin tärkeä. Se on monia tärkeitä seikkoja, esimerkiksi turvallisuus, niin kuin kollegat jo totesivat, että turvallisuutta luvataan ja halutaan pitäytyä turvanormeihin. Suojelaitteet esimerkiksi, ne, joita palomiehet käyttävät tulen kestävät vaatteet ovat merkittäviä, myötä myöskin ne housut, joita metsurit käyttävät, että eivät saa vammoja. Yli 22 kymmenestä tuhannesta miljoonasta työntekijästä Euroopasta on kyse tarvitaan suojaa. Kyse pelkästään suojalaitteista, ammattilaisilla on myöskin sellaisistakin laitteista ja välineistä käytetään yksityistaloudessa. No hyvä, kyllä Rova Ford, kyse on myöskin uunikintaista. Ne ovat tässä mukana, niidenkin turvallisuus täytyy varmistaa. Ja kaikkialla, missä pakkauksissa lukee, että tuote on turvallinen, pakkauksessa täytyy myöskin olla turvallinen tuote. Uskon, että nyt on päästy ja neuvottelut sekä neuvoston että komission kanssa olivat sellaisia, että tässä vaarana byrokratian taakan lisääminen. Siksi otimme monia asioita pois, mukaan luettuna tiskihansikkaat, mutta myöskin urheiluvaatteet, jotka eivät tässä millään tavalla kuulu mukaan. Kuitenkin osin myöskin helpottaa valmistajien asemaa, oikeudesta varmuutta haluttiin parantaa ja esimerkiksi luvan pidentäminen on helpompaa kuin aiemmin. Markkinavalvontaviranomaistenkin tehtävä helpottuu. Tämä on merkittävä asia myöskin niiden kannalta. Minä suosittelen ryhmäni nimissä, että tämä paketti hyväksytään. Mr. Dalton. Thank you, uh, Madam President. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen tähän uh, köysirata-lainsäädäntöön. Se helpottaa kansalais, kansallista kansallisella tasolla myös hoitamaan näitä asioita. Ja komissio oli vähän väärässä siinä, että otettiin mukaan nämä historialliset köysiradat. Tämä erinomainen uutinen oli nyt tässä meidän 125 vuotiaassa köysiratamme alueellamme. Ja siellä yhdistetään alakaupunki, yläkaupunki ja se on tärkeä tulonlähde kaupungille. Se yhdistää jo kans kansallista äh, turvallisuus- ja terveyslainsäädäntöä. Ja siinä äh, saattaa olla, että se joudutaan nyt sitten sulkemaan, äh, koska on vaikeaa täyttää uusia vaatimuksia. On hienoa nähdä, että ainakin tässä tapauksessa ei ole otettu mukaan tätä yhden koon järjestelmää ja voimme jatkaa omaa köysirataamme vielä. Kiitos. Next one, Mrs. Haranovava. Seuraavaksi edustaja Cheransova. Commissioner. Kiitoksia, rouva puhemies. Arova komission jäsen. No, nämä kolme asiakirja aihetta tai kokonaisuutta eivät välttämättä ole maailman seksikkäin aihe tähän aikaan illasta, mutta koska kaikki olemme olleet mukana neuvotteluissa, niin huomisen äänestyksen jälkeen Euroopan kansalaiset joka ikinen, voivat olla turvallisemmalla mielellä mennessään töihin, hypätessään hiihtohissiin tai käyttäessään kaasulaitteita. He voivat tietää, että kaikkialla Euroopassa sovelletaan korkeimpia turvallisuusstandardeja. Olen iloinen, että näissä neuvottelussa myöskin maalaisjärki sai sijaa. Eli sen sijaan, että historialliset laitteistot, kuten esimerkiksi Prahan Pötsissä, jätettiin pois asetuksesta. Minun mielestäni nämä asiakirja-aineistot ovat hyvä esimerkki eurooppalaisesta harmonisaatiosta ja kuinka se voi olla maalaisjärjen mukaista myös. Ellei ole mitään perusjärkevää syytä siihen, että tekniset standardit olisivat erilaisia eri jäsenvaltioissa, niin on aivan selvää, että yhteistekniset säännöt harmonisoidut säännöt tekevät elämästämme helpompaa ja turvallisempaa ja helpottavat kaupankäyntiä. Rohkaisisin, että komissio käyttää sen lainsäädäntövaltaansa jatkossakin sen suhteen sain aikaansaamiseksi, että harmonisoidaan silloin, kun siitä on selkeästi hyötyä. Tällä tavalla saadaan yhtenäismarkkinat toimimaan entistäkin tehokkaammin. Edustaja Maas, seuraavana řečeno... Eh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. On erittäin harmillista, että asiaa käsitellään näin myöhään. Nämä ovat kuitenkin tärkeitä asioita kansalaisille. Eh, komissio halusi tässä korvata vanhan asetuksen ja katsoa, että yhtenäisesti sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa näitä näkökohtia. Myös henkilösuojainten alalla on yli 10 miljardin liikevaihto. Siinä on paljon innovaatioita myös, nanomateriaaleja käytetään ja nämä ovat kuitenkin hyvin myönteisiä lopputulemia, joita esitetään. Esimerkiksi kuumuutta vettä vastaan on henkilösuojaimia. Ja tässä on kaikenlaista tietoa, jota esitetään. On myös erilaisia määräaikoja tekniselle tiedolle. Ja tässä avainkysymyksenä kuitenkin on se, miten saadaan aikaan hyvä tasapaino kuluttajien suojan ja valmistajien etujen välillä. Ja miten voidaan estää ammatti, eri ammatteissa tapahtuvat onnettomuudet. Tästä on paljon hyötyä kansalaisten turvallisuudelle. Edustaja Paaka, seuraavana. The and European Union are words that go... Harmonisointi Euroopan unionissa käy käsi, käsi kädessä ja ei ole ihme, että meillä on nyt kolme mietintöä koskien harmonisointia. Yhden koon ratkaisu ei ole täydellinen ollenkaan ja nämä asetus eivät ole poikkeus siinä mielessä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on osoittanut tai huomauttanut esimerkiksi e, henkilösuojaimia. Se vastustaa ja tiedämme siitä huolimatta yhdistynyt kuningaskunta joutuu sen hyväksymään. Kaikki varmaan ovat yhtä mieltä siitä, että hyödyllinen kesken, kaikkia hyödyttävä kauppa ja kukoistava kauppa on kaikkien etu, mutta onko välttämätöntä harmonisoida asetuksia kaikilla aloilla? En ole ihan vakuuttunut tästä vielä. Kiitoksia puhemies, arvon kollegat. Olen kansanpuolueen esittelijä Tämä varjoesittelijä Rova Styler mietinnön yhteydessä. Haluaisin kiittää kaikkia kolme esittelijää kuitenkin onnitella heitä, Rova Fordia, Rova Styleria ja herra Whitea. Heitä kaikki onnittelen heidän ponnisteluistaan viime kuukausien aikana ja kiitän siitä. Uudet asetukset edustavat sellaista lainsäädäntöä, jolla pyritään harmonisoimaan Euroopan unionin normeja. Samalla kuitenkin tarjotaan tai mahdollistetaan tavaroiden vapaa liikkuvuus, ei sitten kyse kaasulaitteista tai muista välineistä. Normit ovat korkeampia ja näillä varmistetaan kuluttajien suoja ja vähennetään riskejä. Samanaikaisesti varmistetaan järkiperäisempi energian käyttö. Olipa sitten kyse tavallisista kaasupolttimista tai suuren luokan kaasulaitoksista. Euroopan unionissa on valtaisava, valtava määrä näitä laitteita, yhteensä noin 470 miljoonaa laite, kaasulaitetta, ja niiden määrä vain kasvaa. Yli 70 miljoonaa tällaista kaasulaitetta myydään joka vuosi. Olen erittäin kiitollinen Rova siitä, että hän hyväksyi ajatukseni kuin pyrin uuden aikaistamaan tai korjaamaan hieman tätä tekstejä, jotta korkeammat normit saataisiin kuluttajan suoja haluttaisiin korkeammalle tasolle. Hän hyväksyi erilaiset turvamenettelyt tekstiinsä, joilla pystytään estämään se, että ihmiset saavat kaasumyrkytyksiä, mukaan ottaen häkämyrkytykset ja kaikki tyyppi kaiken tyyppiset vuorot myöskin voidaan estää. Vuorot, jotka voisivat aiheuttaa hallaa ihmisten terveydelle. Häkämyrkytykset ovat yksi vakavimpia vaaroja, jotka liittyvät tällaisiin laitteisiin. Mietintö on hyväksi koko Euroopan kansalle. Okei, Grazie, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Hyvää iltaa kaikille yhtenäismarkkinoiden toteuttaminen on poliittisesti äärimmäisen tärkeää ja meidän täytyy ponnistella kaikin voimin sen aikaan saamiseksi. Jo vuosia olemme sitä tehneetkin. Ja Kansallisten lainsäädäntöjen harmonisointi eri sektoreilla on perustavanlaatuinen askel siihen suuntaan. Se ei pelkästään yksinkertaista ja selkeytä sääntelykehystä taloudellisille toimijoille, vaan se takaa myöskin kuluttajansuojan korkeammalla tasolla ja se parantaa kansalaisten laatua ja tämä on kaikkien meidän tavoitteemme yhtenäismarkkinoiden strategiaa koskevan lausunnon tai mietinnön yhteydessä olemme tuoneet esille samankaltaisia näkemyksiä, eli että on eliminoitava esteet, konkreettiset esteet, jotka ehkäisevät järjestelmän harmonisointia. Usein puhutaan talousunionista, mutta todellisuudessa sitä ei täysimääräisesti ole vielä olemassa ja sen takia meidän pitäisi yhä enemmän harmonisoida koko järjestelmää. Ja onnittelen tässä vielä esittelijöitä ja olen tyytyväinen siihen, että mietinnöt menevät juuri tähän suuntaan, eli siirrytään direktiiveistä asetukseen. Tämä on todellinen askel eteenpäin. Minun mielestäni sekä parlamenttina että komissiona meidän pitäisi käyttää tämänkaltaisia toimia siten, että asetus hyväksytään mahdollisimman nopeasti ja se hyväksytään sitten jäsenvaltioissa nopeasti niin ikään. Ja tällä tavalla Euroopan rooli ja Euroopan parlamentin rooli tulee näkyväksi. Kyseessä ovat sellaiset osa-alueet, jotka näkyvät näissä kolmessa mietinnössä. Ne ovat merkittäviä, vaikkakin erilaisia keskenään. Kun parannetaan sääntöjä, niin toivottavasti positiiviset vaikutukset näkyvät myöskin työllisyydessä ja taloudessa. Kiitoksia. Edustaja Ryyvi. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Uskon, että kyse on siitä, että harmonisoinnista tulee myöskin taloudellista hyötyä etenkin PK-yrityksille ja myöskin markkinoille pääsy helpottuu asetusten myötä. On selkeää, että asetus, joka koskee köysiratalaitteita, tulee olla merkittävässä roolissa, koska tämä liittyy yleisesti matkailuun. Ja tässä saattaa olla suuri merkitys jatkossa köysirata-laitteet aiheuttavat hyvin vähän meteliä, hyvin vähän myöskin pölyhiukkasia. Ja niihin ei liity niitä samoja ongelmia, mikäli kuin muihin laitteisiin, mikä käytetään asianmukaisesti. Tieliikenteen onnettomuuksia voidaan vähentää. nyt on soittautunut, että Eurooppa voi hyötyä toden sisämarkkinoista ja samalla voidaan luoda lisää työpaikkoja, koska eurooppalainen korkealaatuinen turvallisuuskulttuuri on vientivalttimme ja meidän köysiratamme. me ovat päässeet maailmanlaajuisille markkinoille ja turvallisuuden varmistaminen merkittävällä tavalla edistää asiaa Kyse on miljardien liikevaihdosta. Pelkästään tiedevaihto, tiedeyhteistyö on auttanut siinä, että köysiratalaitteista on tullut kestävä liikennemuoto. Tutkimukset ovat katsoen tämä merkittävä panos tässä liikkuvuuden parantamisessa ja juuri liikkuvuudella tulee olla merkittävä rooli. Mr. Kelly. Edustaja Keli seuraavana. Kiitoksia puhemies. Erittäin mielelläni puhun ryhmäni nimissä. Kaikki ovat sitä mieltä, että nämä eivät ole tärkeitä otsikoita, mutta kuluttajille ne ovat tärkeitä. On hyvä, että meillä on sellaisia mepejä, jotka voivat käyttävät asiantuntemusta tällaisissa kysymyksissä, vaikkei saa paljon julkisuutta. He voivat olla siitä, varmoja siitä, että heidän työnsä pelastaa henkiä, koska tällä tavoin voimme varmistua, että kaikki hoituu nämä köysiradat, samoin kuin kaasulaitteet ja henkilösuojaimet, ne ovat tärkeä alue myös saarella, josta itse tulen. Meillä on tietenkin hyvin tärkeää tämä turvallisuus ja mitä tulee kaasulaitteisiin, Meillä on 30 eh, miljoonaa eh, kaasukeitintä Euroopassa ja nämä laitteet ovat tärkeitä, eh, mutta niissä on selkeästi hiilimonoksidivaara. Ja siitä syystä on tärkeää, että tässä on nämä tiedotuskampanjoita ja saamme asiat samalle tolalle koko Euroopassa niin, että saadaan eh, vietyä yhtenäismarkkinat päätökseen. Ja sitten nämä henkilösuojaimet, eh, saimme tässä kuulla Vicky Fordia ja hän osoitti, mitä voi tapahtua eh, näille pienemmille tuotteille. Ja kun meillä on standardit, jotka asetetaan tässä ja katsotaan, että niitä noudatetaan myös, siinä tulevat mukaan tuottajat samoin kuin kuluttajat niin, että standardit ovat mahdollisimman korkeat ja sitten voidaan nähdä, mihin nämä viittavat nämä otsikot. Kiitos sitten edustaja Girio. Grazie, grazie. Kiitoksia, rouva puhemies. No minä luulen kyllä, että tänään edessämme on keskustelu aiheesta, joka on hyvin tärkeä, joka voi koskea ei pelkä, eikä pelkästään näiden asiakirjojen sisältämiä aiheita, koska Euroopan lainsäädännön harmonisointi on äärimmäisen tärkeä aihe itsessään. Voitaisiin kuvitella, että Euroop- sellainen Eurooppa, jossa normit olisivat samat kaikille, Tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopasta saataisiin kattavampi visio aikaiseksi ja se edustaisi eurooppalaisten enemmistöä uskoisin. Tänä päivänä, kun on keskusteltu näistä aiheista, kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista ja sitten taas köysiratalaitteista ja henkilösuojaamista, niin me menemme ison askeleen eteenpäin koska kenellä tahansa on tiettyä asiantuntemusta tällä alalla, esimerkiksi rata alalla niin tiedätte jo käytännöstä, että Espanjassa ja Italiassa esimerkiksi on aivan erilaiset normit. Ja tämä saa aikaiseksi myöskin epäreilua kilpailua. Ja uskon, että tässä tosiaan otetaan iso tärkeä askel eteenpäin tällä lainsäädännöllä, koska kun harmonisoidaan eurooppalaista lainsäädäntöä, niin pikkuhiljaa sen pitäisi levitä kaikille taloutemme eri osa-alueille. Kiitoksia. Viimeisenä puhujana on edustaja Pospiseo. se Kiitoksia puhemies. Haluaisin liittyä näihin muihin puhujiin. Aika paljon on puhuttu jo tästä asiasta. On tärkeää ottaa tämä askel ja komissiolle sanoisin, että se, mikä nyt saattaa näyttää pelkältä muodollisuudelta, että siirrytään direktiivistä asetukseen, niin ähm, kyse on kyllä paljon enemmästä. Itse olen ollut tästä vastuussa Tsekin tasavallassa ja olen huomannut, että direktiivit saattavat johtaa 28 erilaiseen täytäntöönpanotoimeen, joten jos me haluamme yhtenäisen soveltamisen, niin silloin tätä asetusta todellakin sovelletaan samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä askel ja sisällöltään myös se, mistä täällä nyt keskustellaan ja mitä hyväksytään, se on kyllä paljon parempi lopputulema kuin direktiivit eri alueilla. Jotkut mainitsivat täällä, että valmistajat ovat myös paremmassa tilanteessa, kun säännöt ovat yhtenäiset. He tietävät, millaisia sääntöjä noudatetaan. Haluan kiittää kollegoita. Kiitän siitä, että saatiin rationalisoitua nämä asiat tällaisissa tuotteissa, varsinkin henkilösuojaimissa. Sitten menettelemä puhelistaa. Täällä on yksi pyyntö. Kyse on herra Mariasista. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, puhemies. Me keskustelemme nyt erittäin erittäin tärkeistä asioista, jotka liittyvät kuluttajien turvallisuuteen ja työntekijöiden suojeluun niin ikään. On päivän selvää, että talouden globaalistuminen ja kaupan liberalisoituminen ovat johtaneet siihen, että tuotantoa on siirtynyt kehittyviin maihin. Tarkoituksena on vähentää tuotantokustannuksia, lisätä voittoa ja samalla kuitenkin turva normit ovat kärsineet, että niistä on luovuttu. Hyvin paljon on tuotteita ja laitteita markkinoilla Euroopassa tälläkin hetkellä, jotka ovat vaarallisia, erityisestikin kun on kyse kaasulaitteista, jotka on tuotu Kiinasta. ihmittyy vaaroja. Lukuisia onnettomuuksia on tapahtunut, koska laitteet ovat räjähtäneet tai häkä, häkä on päässyt ilmoille näistä laitteista. Tällaisia tapauksia ja kuolemantapauksia on ollut lukuisia häkämyrkytysten vuoksi, ja nyt täytyy ryhtyä toimiin eri jäsenvaltioissa tämän estämiseksi. Sitten komission sen koska. Kiitoksia, arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet. Paljon kiitoksia kaikista kommenteistanne koskien tätä pakettia. Täytyy sanoa, että ensimmäistä kertaa lyhyen kokemukseni aikana täällä komissiossa, minullahan on vuosikokemusta, olen kuullut niin paljon yksimielisiä positiivisia kannanottoja, joten kiittäisin kerran vielä lämpimästi esittelijöitä läheisestä yhteistyöstä ja johdonmukaisuudesta näiden tekstien kohdalla ja koko paketin kohdalla. Ja aivan lyhyesti vain korostaisin kolmea tärkeää kohtaa. Näillä kolmella asetuksella saadaan yksinkertaisempi, modernimpi oikeudellinen kehys. Tällä tavoin yritysten elämä helpottuu ja on helpompaa taistella äh, vaatimusten vastaisia tuotteita vastaan ja niiden levitystä vastaan. Ja tämä hyödyttää tietenkin rehellisiä yrityksiä. Ja pyydän teidän vahvaa sitoutumista ja tukea ne vielä tälle paketille huomessa äänestyksessä. Kiitoksia paljon. Sitten esittelijät vielä ensimmäisenä Rova Ford. Thank you. Kiitoksia. Sisämarkkinoiden tehtävänä on helpottaa kauppaa 500 miljoonan kuluttajan alueella 28 jäsenvaltiossa. Joskus ei tarvita yhden ratkaisua, joskus tarvitaan. Tänään illalla olemme keskustelleet siitä, kuinka ihmiset pidetään turvassa, olipa sitten kyse häkämyrkytyksiltä kaasulaitteiden yhteydessä. Me halutaan varmistaa, että ihmiset eivät tipu tuolilta, kun tuoli romahtaa kasaan, eivätkä ihmiset kuole siksi, että henkilösuojalaitteet pettävät. Euroopassa 25 vuoden ajan on pyritty yksinkertaistamaan ja uudenaikaistamaan ja selkeyttämään säännöksiä. Neuvottelupöydän ääressä neuvoteltiin paremmasta sääntelystä. Omassa mietinnössäni oli 146 tarkistusta komission ehdotukseen, 117 niistä pääsivät mukaan lainsäädännön lainsäädäntöaloitteeseen mukaan luettuna menettelyt, joilla yksinkertaisesti helpotetaan pienten yritysten elämää. Byrokratiaa vähennetään, samalla turvallisuus pysyy ja säilyy. Kustannukset eivät saa lisääntyä myöskään kuluttajien kontolla eikä valmistajien puolella. Tämä helpottaa kaupankäyntiä. Kollegani Ukipista totesi, että hän ei ymmärrä, miksi me tarvitsemme tätä lainsäädäntöä. Hän ei ole yhdessäkään keskustelussa ollut mukana, eikä ole tehnyt itse yhtäkään tarkistusta. Kun laaditaan sääntöjä, joista yrityksemme ja kuluttajamme ja muut voivat hyötyä, niin mieluummin olisi kyllä pöydän ääressä neuvottelemassa näistä sopimuksista, koska Euroopassa on vaarana se, että mikäli emme ole neuvottelupöydässä, saatamme olla ruokalistalla. And now arvoisa Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kiitoksia puhemies. Kiitoksia kaikille esittelijöille. Erittäin hyviä kommentteja kollegoilta. Me teemme tämän, tätä työtä. On erittäin tärkeää, että ne sitten tunnustetaan meidän työmme tulokset. Ja on erittäin hyvä muistaa tällaisen, tällaisena hetkenä, miksi olemme täällä, koska asia on tärkeä. Myös sisämarkkinakysymys, se on tärkeää. Teemme yhteistyötä ja saamme aikaan kompromisseja. Ja tosiaan tässä jos ähm, me haluaisimme tosiaan päästä eteenpäin, niin meidän pitää tehdä yhteistyötä ja meidän pitää äh, säilyttää Euroopan unioni sellaisena kuin se on ja meidän pitää vaikuttaa sisämarkkinoihin. Se on erinomainen asia ja äh, edellinen äh, Hollannin puheenjohtajakausi, siinä sanottiin, että EU on erinomainen asia, kaunis, kaunis prosessi, mutta se on erittäin arvokas asia. Meidän pitää tehdä sen parissa töitä. Jos meillä on sisämarkkinat, joissa on 500 miljoonaa kuluttajaa ja me voimme nyt tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat kaikkiin näihin ihmisiin järkevästi, myönteisesti, se on erittäin arvokasta ja sitä kannattaa puolustaa. Kiitoksia ajastanne tänä iltana. Minulla on etuoikeus tehdä töitä tällaisen ryhmän kanssa. Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on Lopez Vai. President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää, niin kuten kaikki täällä äh, ovat aivan innostuneita tästä yhteistyöstä. Ja kaikki olemme mielestäni tehneet hyvää työtä. No tietysti aina on joku, joka ei halua olla prosessissa mukana, tämä on ihan normaalia, mutta meidän tapauksessamme olemme mielestämme onnistuneet ottamaan hyvän askeleen eteenpäin sisämarkkinoiden edistämisessä ja minä olen uude, uusi tässä, äh, tässä valiokunnassa ja olen todella iloinen ja ylpeä siitä, että olen saanut tehdä yhteistyötä Schneiderin ja Fordin kanssa haluaisin ottaa neljä tärkeää kohtaa esille tästä lopullisesta mietinnöstä, jota olen saanut olla vetämässä. Ja eli lisätietoja kuluttajalle verkkosivujen kautta ja myöskin artikla, joka koskee jarruja ja köysiratalaiteistoja, jossa puhutaan teknologista neutraaliusta. Ja sitten myöskin markkinoiden toimijoiden tasa-arvoinen kohtelu ja sitten sanktiot vielä. Lucy Anderson, varjoesittelijä, on omistautunut kovasti tälle aiheelle ja hän haluaisi vahvistaa asetuksen sanktiojärjestelmää. Ja vielä viimeiseksi olemme huolestuneita jäsenvaltioista, joissa on historiallisia laitteistoja, joilla on merkittävä matkailullinen vaikutus. Ja kiitän kaikkia vielä yhteisesti ja varjoesittelijöitä erityisesti. Ja tämä paketti varmastikin parantaa yhteismarkkinoiden toimintaa ja IMKO-valiokunnan tekemät tarkistukset toivottavasti otetaan positiivisesti huomioon. Ja IMKOsta toteamme ylpeinä ja iloisina, että näin varmaankin tapahtuu. Ja kiitoksia paljon vielä kaikille ja hyvää yötä. Keskustelu on päättynyt ja äänestys on